Hyvät kollegat, mikäli kaikki ovat valmiita, aloitamme äänestyksen. Pyydän anteeksi, mikäli joudutte täällä hieman odottelemaan. Joten mikäli kaikki ovat valmiina, voimme aloittaa koneäänestykset. Kyse on mietinnöstä, joka koskee mietintöä rikoksen uhrien oikeuksia tukee suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Yhteisesittäjät ovat Teresa Jiménez Becerril Barrio sekä Angelika Minar. Ennen äänestystä haluaisin kysyä, haluatko esittelijät sanoa jotakin? Teresa, onko sinulla jotakin sydämelläsi? Mutta ihan lyhyesti vain. Si, eh, voi, mu, muchísimas gracias. Kiitoksia kovasti Ihan lyhyesti halusin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Uskon, että me olemme kaikki samassa veneessä. Mietintö käsittelee uhreja, kaikkia rikosten uhreja. On tiettyjä jäsenvaltioita, joissa vielä ei kunnolla panna täytäntöön vuonna 2012 suosituksia. Eli meidän täytyy puuttua kaikkiin näihin puutteisiin, enemmän koulutusta, enemmän tietoa poliiseille ja tuomareille, jotta he pystyvät arvioimaan uhrien tilannetta yksilöllisesti. Eli katsotaan millaisia tarpeita on uhreilla, napsilla tai naisilla, jotka ovat joutuneet väkivallan kohteeksi. Tämä koskee kaikkia järjestäytyneen rikollisuuden uhreja. Ja silloin kun tämä työ aloitettiin, ei vielä ollut niin paljon terroristi-iskuja, mutta nyt tähän on lisätty myöskin terrorismin uhrit, koska meidän täytyy ottaa huomioon kaikki eurooppalaiset uhrit. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, sihteeristöä, poliittisten ryhmien työntekijöitä, jotka ovat meitä auttaneet ja avustajamme. Kiitos kaikille, jotka ovat täällä nyt paikalla. Täällä halutaan tukea kaikkia eurooppalaisia uhreja. Ja on tärkeää, että he tuntevat, että heitä suojellaan. Thank you, Teresa and Miss Blinar. Kiitos, äh, edustaja Blinar. Haluatteko lisätä jotakin lyhyesti? Behalf, uh, uh Kiitoksia. FEM-valiokunnan nimissä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja esittelijöitä Libe-joukkuessa. Haluaisin myös korostaa sitä, että yhteistyö on ollut äärettömän äärimmäisen hedelmällistä ja harmonista. Ja itse asiassa suurin osa naisista työskenteli tämän aiheen parissa, ehkäpä aiheesta johtuen. Ja joudun kyllä toteamaan, että oli aivan ainutlaatuinen kokemus se, ja olen kovin ilahtunut siitä, että saimme tämän kokea. Ja toivottavasti tänään äänestyksessä saamme laajan yksimielisyyden myös, kun tarkastellaan sitä, että itse asiassa naiset ovat uhreja ja heillä on eri kokemus kuin miehillä yhteiskunnastamme. Minusta tämä mietintö selkeästi sitä heijastelee ja toivon laajaa tukea tälle mietinnölle. Thank you to our co-rapporteurs from... Kiitos äh, Lipe ja FAM-valiokuntien yhteisesittelijöille. Rova plinkovic ja minä olemme myöskin olleet äh, tätä eteenpäin Ennen kuin menemme tarkistukseen 78, siis sanoisin vielä lyhyesti, että edustaja Zälstra halusi vetää nimensä pois tarkistuksesta 75. Nyt sitten tarkistus 78 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Pää ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 101. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. 12. Pyydän anteeksi, hyppäsinkö 11 yli? Kompromissi 11. Pyydän anteeksi. Äänestys alkaa. 11 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 114. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Tarkistus 124. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ihan niin kuin täällä olisi yksi vihreä ja yksi kuen edustaja liikaa äänestämässä, eli ne erehdy. Okay, so we have one... Colleagues, just one second, please. Hetkinen vain, niin tarkistan asian. Okay. Okay, we'll be okay. Don't worry. Kaikki onkin kunnossa. Pyydän anteeksi, pieni tekninen ongelma vain. Nyt 136 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys on edelleenkin meneillään 136 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 120. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Otetaanko tämä vielä uudestaan? 120 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvät kollegat, pyydän anteeksi. Me täytyy pitää tauko ja pistää kone kuntoon, koska todellakin pieni tekninen ongelma sinä voit pistää korttisi kuntoon, Joe, sillä aikaa, kun hoidetaan kone kuntoon. Kaikki koneet eivät tunnu toimivan. Ehkä meidän täytyy nyt nostaa käsiä, äänestää käsiä nostamalla. Pistämme koneet nyt kuntoon, koska tämä johdu siitä, että minä olin tässä puolueelle, mutta vihreiden tai pikemminkin FAM kone näytti eri lukuja kuin Libe-kone. Ei tämä ole poliittinen lausuma millään muotoa, että tuli eri lukuja. Libe saa tästä kyllä huonon maineen suoraan sanottuna, mutta tämä oli ihan puhtaasti tekninen ongelma, että eri koneet näyttävät eri lukuja. Yleensä nämä koneet ottavat huomioon vain Liben jäsenmäärän. Muutama on tietystikin tärkeä loppuäänestyksen kannalta, että luvut täsmäävät. hands. <coughs> um, colleagues, if you wish... Kollegat, mitäs nyt tehdään? Ehkä voidaan tässä hoitaa hommaa vanhanaikaisesti käsien nostamalla. No, nost- sitten käsien nostamalla. Yksi, kaksi, kolme tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi, kolme, yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin. Nyt täytyy tarkistaa koneisesti. Koneäänestys. Onnistuuko? Ei onnistu. Joten uudestaan käsiä nostamalla ja sitten katsotaan tarkkaan, kuka äänestää mitäkin. Puolesta äänet vielä vastaan. No helposti hyväksytty. 156 puolesta vastaan. Tyhjää. Tuokin meni aika tasan. Sinä olet varapuheenjohtaja, oletko sinä hoitaa? mitä miltä sinä, mieltä sinä olet tästä? No, ai sinä olet puolueellinen. Otetaan uudestaan yksi puolesta äänet vastaan, tyhjää. Mitä luulet, miten meni hyväksytty? Eikö olekaan hyväksytty? No kyllä meidän pitäisi nyt tarkistaa. See, this is why electronic is best. No juuri tästä syystä koneäänestykset ovat parempia, mutta onko ne kone nyt kunnossa? Eikö voitaisiin nyt ihan vain laskea ääniä? kuusi. Lasketaan äänet puolesta. Sorry for this. Twenty-two in favor, against. 22 puolesta sitten vastaan, että vastaan nyt vielä. Pitäkää niitä käsiä ylhäällä. Hoidetaan me nopeasti kuin vain voidaan. Kädet ylhäällä vielä. Minäkin olin puolesta, sanon puheenjohtaja. 24 puolesta, 22 vastaan hyväksytty. Sitten 121 puolesta vastaan hyväksytty. 158 puolesta vastaan Hyväksytty 160 ja sulin tarkistus puolesta vastaan. Ty, hyväksytty. 159 puolesta. Se onkin rauhan kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompressi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 173 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 175 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 176 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty identtiset 180 ja 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta se onkin rauennut 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198, vai pitääkö tarkistaa 195? 195 puolesta vielä uudestaan. Koneäänestys ei vieläkään toimi. Rikki on vielä, joten käsiä ylös. 195 puolesta. Pitäkää vielä kädet ylhäällä. 23 puolto ääntä. Kuinka monta vastaan? Vastaan, että Kasvukon puolesta 18 vastaan tyhjät äänet vielä. Hyväksytty. 196 on rauennut 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 203 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä puolestaan, että Pitäkää käsiä kunnolla ylhäällä. Se onkin helposti hyväksytty. 204 puolesta vastaan. Hyväksytty 205 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 206 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 203 puolesta vastaan vastaan hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 219 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 226 puolesta se onkin rauhannut, 227 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27. Ja nyt sitten koneäänestyksiä. Nyt sinä haluat sitten koneäänestyksiä. Minä pikkuhiljaa aloin päästä vauhtiin. Kompressio 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatketaanko tällä tavalla? 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 239 tarkistetaan tulos. Äänestys alkaa. Koneäänestys 239 tarkistuksesta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. 29, 17 niin 2, 4, 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2, 4, 7 on rauhannut, 2, 4, 6 puolesta vastaan, tyhjää. Nyt sitten kädet ylös kunnolla. Nyt ihmiset alkavat olla laiskoja, koska he tietävät, että konekin toimii. Kädet eivät enää kun nouse kunnolla. No, tarkistetaan koneisesti. 246. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on viitteet. Viite yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kakkonen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Viisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kuusi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty seitsemän äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Voidaanko hoitaa kaikki yhtenä ryhmänä 813 saakka? Yhteen ryppänä 813 äänestys alkaa. Joku vastusti. No sitten kahdeksan pelkästään. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kymmenen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty yksitoista. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 12. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 13. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 14 ja 15 identtiset. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 16 ja 17 ovat identtiset. Äänestys alkaa ja päättyy. 18 19 äänestys alkaa ja päättyy. 18 ja 19 ovat identtiset. Äänestys on vielä auki. Otan uudestaan. 18 ja 19 uudestaan. Äänestys alkaa. 18.19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 24. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 30. Ja suljen tarkistus. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ai hitaammin pitää hoitaa tämä homma. No, selvä. No ihan vähän hitaammin sitten. 30. Se on hoidettu. 31. Suljen tarkistus. Äänestys alkaa Äänestys on vielä meneillään. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. 32. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minä yritän olla tässä nyt vähän hitaampi. Ja kone on vielä hitaampi. Mitäs nyt tapahtuu? Ja pistä ihmeessä se äänestys nyt kiinni. Mitä sinä sillä oikein sählät? Are we doing 33 again? Ai 33 uudestaan, niinkö? 32 vai 33, kumpi? 33 uudestaan. 33 vuodestaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42. Äänestys alkaa. Ai me äänestettiin jo. 44. Äänestys alkaa. 44 edelleen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 49 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 50 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 tarkistusäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 54 siis. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 55. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 56. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 65 tarkistus. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66 ja 71 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 73 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin ikään. Hyvät kollegat, nyt sitten loppu. Äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta ja vastaan kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut kummallekin esittelijälle. Sekä FAM että Libe-valikunnan esittelijälle. Thank you colleagues for your patience. Kiitoksia kollegat tästä kärsivällisyydestä. Sorry for the problems.